Okay. On behalf of the European Parliament, Euroopan parlamentin nimissä haluaisin toivottaa tervetulleeksi kaikki kansallisten parlamenttien edustajan sekä Euroopan parlamenttiin jäsenet vuoden 2020 Euroopan parlamentaariseen viikkoon. Ennätysmäärä jäseniä eli 116 edustajaa 27 kansallisesta parlamentista kaksi jäsentä ehdokasmaista ja yksi ehdokas tarkkailijamaista on rekisteröitynyt tähän tapahtumaan. Me keskitymme nyt talous- ja rahaliiton hallinnon laajentamiseen ja syventämiseen. Pari sanaa Euroopan parlamentin nimistä. Euro on yksi Euroopan yhtenemisen näkyvimpiä symboleita – ja yli kolme neljästä eurooppalaisesta uskoo, että yhteisvaluutta on hyväksi Euroopan unionille. Näin paljon tukea ei ole ollut sen jälkeen, kun euro otettiin käyttöön vuonna 2002. Toivottavasti kaikki Euroopan kansalaiset pian pystyvät hyötymään eurosta. On hienoa, että Kroatia ja Bulgaria ovat valmistautumassa voidakseen liittyä Euroopan vaihtomekanismi kakkoseen. Meidän täytyy myöskin puhua yhteisvaluutan heikkouksista. Euroopan parlamentti lainsäätäjänä viime vuosina on edennyt huomattavasti, kun on saatettu päätökseen talous- ja rahaliittoa, mutta tiettyjä vikoja ja puutteita järjestelmässä on edelleen ja niihin pitää edelleen puuttua. Talous- ja rahasioiden valiokunnassa keskustellaan siitä, miten edetään valiokunta-aloitteisissa mietinnöissä, jotka liittyvät pääomamarkkinaunioniin, makrotaloudellisiin lainsäädäntöpuitteisiin, jotta voidaan tehostaa Euroopan reaalitaloutta ja tehdä päätöksenteosta läpinäkyvämpää. Meidän pitää vahvistaa euron kansainvälistä roolia ja sitten vielä digitaalinen rahoitusala – ja kryptovaluuttoihin liittyvät riskit. Me tarkastelemme edelleen eurooppalaista talletussuojaa, joka on pankkiunionin puuttuva pilari. Budjettivaliokunnan kanssa me olemme työstämässä uudistusohjelmaa ja neuvosto on ottamassa kilpailukykyyn liittyviä rahoitusvälineitä käyttöön. Vuoden loppuun mennessä komissio tekee ehdotuksen työttömyysturvavakuutuksesta. Sillä tavalla suojellaan niitä, jotka ovat työpaikassa ja niitä, jotka ovat menettäneet työpaikkansa ulkoisten shokkien takia. Tälläkin tavalla rakennamme edelleen talous- ja rahaliittoa. Euroopan parlamentti monta kertaa on vaatinut, että demokraattista vastuullisuutta vahvistetaan ja haluaisimme kuulla kansallisten parlamenttien kannat siihen, miten niiden roolia voitaisiin vahvistaa, kun tarkastellaan kansallisia päätöksiä liittyen talous- ja kysymyksiin. Ennen vieraitamme haluaisin kertoa hiukan tämän kokouksen säännöistä. Osallistujia on paljon, joten kaikki tuskin pystyvät käyttämään puheenvuoron tänään. Ja pyytäisin, että puhutte korkeintaan kaksi, kolme minuuttia. Ja tuolla seinällä näkyy kello, josta voitte seurata aikaa. Meidän täytyy ehkä mukauttaa tätä aikarajoitusta. Pöydillänne on kupongit, joiden avulla voitte pyytää puheenvuoroa. Jos haluatte, niin täyttäkää kupongit ja antakaa ne hovimestareille. Tämä koskee sekä Euroopan parlamentin että kansallisten parlamenttien jäseniä. Eli jaamme puheenjohtajat seuraavalla tavalla. Ensin kaksi kansallisen parlamentin edustajaa, sitten yksi meppi ja niin edelleen. Ja mikäli tarve, niin meidän täytyy ehkä mukauttaa tätä toimintatapaa kokouksen aikana. Eli sen Gutjana Peric Kroatian parlamentista saa vetää kokousta. Paljon kiitoksia rouva Tani Alin. Puhun nyt Kroatian. Kiitokset kollega Maric, Ekofinin puheenjohtaja ja Kroatian valtiovarainministeri, tervetuloa. Mario Centeno, euroryhmän puheenjohtaja, tervetuloa. Valdis Dombrovskis, hän on Euroopan komission täytäntöönpaneva Varapuheenjohtaja, tervetuloa. Sitten Paolo Gentiloni, talousasioista vastaava komission jäsen ja Fabio Panetta, Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsen. Tervetuloa. Ja samalla haluaisin toivottaa tervetulleeksi myöskin Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien jäsenet sekä alueiden komitean ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsenet. Kroatian puhuen johtoskausi ajoittuu historialliseen hetkeen. 28 vuotta sen jälkeen, kun Kroatian itsenäisyys julistettiin ja tunnistettiin. Melkoisia muutoksia toteutettiin liittymisprosessin aikana. Talous vakiintui ja heinäkuussa 2000 15 liityimme, liityimme Euroopan unioniin ja nyt kyse on uudesta lainsäädännöllisestä institutionaalisesta jaksosta, jota aloitamme. Tämä EU on melkoinen rauhan hanke. Yhteiset arvot ja solidaarisuus ovat vahvuutemme. Puheenjohtajavaltio Kroatia viitoittaa Euroopan unionin tulevaa tietä ja näin voimme omalta osaltamme vaikuttaa Euroopan unionin kehittymiseen. Tavoitteenamme pitää olla demokratisaatio lisääminen prosessien yhteydessä, päätöksentekoprosessien yhteydessä ja saada kansalaisläheisyyttä lisättyä, jotta voimme kansalaisten toiveet huomioitua. Mikä tekee sitten Euroopasta vahvan? Ne ovat yhteiset arvot, yhteiset tavoitteemme ja tietoisuus siitä, että yhdessä olemme vahvempia ja kykeneväisempiä vastaamaan uusiin haasteisiin. Minulla on ilo ja kunnia toivottaa teidät Kroatian parlamentin ja itseni puolesta teidät tänne ja minulla on suuri kunnia olla täällä yhteispuheenjohtajan tehtäviä hoitamassa keskusteltaessa Euroopan talous- ja rahaliiton laajentamisesta ja syventämisestä. Viime vuosikymmenen aikana on paljon saatu aikaiseksi, varsinkin talous- kehystä vahvistamalla, mutta enemmän täytyy tehdä. Meidän on keskusteltava suosituksista eri tasoilla ja mielenkiinnolla jäänkin odottelemaan tämänpäiväisiä keskustelujamme. Kollega Strafko, Maarit Sanon, Ecofinin puheenjohtaja sekä Kroatian valtionvarainministeri ja varapääministeri. Hän voisi kertoa meille enemmän ECOFIN-ryhmän tavoitteista. Olkaapa hyvä. Thank you very much. Kiitos paljon. Hyvä Rova Tinali, hyvät Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamentin jäsenet, euroryhmän puheenjohtaja, Euroopan keskuspankin ja komission edustajat, hyvät naiset ja herrat. On suuri ilo äh, saada kutsu tähän konferenssiin, joka Kroatia nyt saa tänä vuonna järjestää yhdessä Euroopan parlamentin kanssa. Mielipiteen vaihto EUn kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välillä on erityisen tärkeää eurooppalaisen politiikan muokkaamisessa. Ja nyt on todellakin oikea hetki katsoa lähemmin, läheisemmin talouden ohjausjärjestelmän Yksi syy tälle on se, että olemme nyt uuden toimielinsyklin alussa EUssa. Se on aina hyvä mahdollisuus ottaa askel taaksepäin ja katsoa, mihin, mitä on saavutettu ja mihin haluaisimme lähteä seuraavaksi. Toinen syy, hyvä syy on siinä, että talouden ohjausjärjestelmän sääntömme on päätetty noin kymmenen vuotta sitten vastauksena euroalueen valtion velkakriisiin ja maailmanlaajuiseen talouskriisiin. Eli voimme katsoa menneisyyteen ja todeta, että paljon on tällä alalla saavutettu viimeisten kymmenen vuoden aikana. EU hienosääti sääntöpohjaista politiikan ohjaustaan ja laajensi sitä finanssipolitiikan ulkopuolelle. Euroalueen jäsenet myös ottivat käyttöön Euroopan vakausmekanismin, jotta niillä olisi tehokas vastaus, kun on vakavia uhkia rahoitusvakaudelle nähtävissä. Lisäksi EU aloitti pankkiunionin luomisen ja siinä on myös tämä yhtenäinen kriisinratkaisumekanismi. EKPllä on myös tärkeä rooli, se voi käyttää uusia rahapoliittisia välineitä. Kaikki nämä parannukset ovat tehneet EUsta ja euroalueesta vahvemman ja paremmin varustautuneen kuin ennen tätä, ennen näitä, tätä kymmenen vuoden kehitystä. Nämä uudet säännöt antavat jäsenvaltioille kannusteita vähentää aiemmin kasaantuneita, kasaantunutta epätasapainoa, mutta analyysit näyttävät, että uusia sääntöjä ei käytetty niillä ei ollut vaikutusta finanssipolitiikan myötäsyklisyyteen ja niitä ei käytetty tarpeeksi hyvin finanssipoliittisen puskurin luomiseksi. On tärkeää pitää mielessä, että nykyään haasteet ovat erilaisia. Meidän pitää vastata sellaisiin haasteisiin kuten alhainen kasvu, alhainen inflaatio ja alhaiset korot. Meidän on pystyttävä puuttumaan tai vastaamaan yhä nopeammin kehittyvään teknologian innovointiin, jolla on sosiaalisia, yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaikutuksia. Meidän pitää vastata ilmastonmuutokseen ja väestön kehityksen haasteisiin, jotka ovat monimutkaisia ennen kaikkea uusissa jäsenvaltioissa. Ja meidän pitää vastata siihen niihin riskeihin, jotka taloudemme, jotka aiheuttavat talouksillemme ennen kaikkea geopoliittisista jännitteistä ja kaupan epävarmuudesta. Meidän on huolehdittava siitä, että emu on vankka ja että se edistää vaurautta myös tässä muuttuvassa ympäristössä. Meidän talouden ohjausjärjestelmän parannukset pitää tehdä talouksistamme parempia, niin vastata siis näihin haasteisiin. Meidän pitää parantaa makrotalouden vakautta ja ottaa kestävä ja osallistuva kasvu äh, huomioon. Komissio on ottanut ensimmäinen askeleen tähän suuntaan julkistamalla tiedonannon talouden ohjausjärjestelmän tarkistamisesta. Tiedonannossa on hyvä analyysi nykyisen talouden ohjausjärjestelmän tehokkuudesta ja siinä on oikeat kysymykset. Odotan myös innolla tuloksia tästä julkisesta kuulemisesta. Uuden tarkastelun yhteydessä tämä kuuleminen aloitettiin eilen. Olen varma, että EU-toimielimet, kansalliset viranomaiset ja parlamentit osallistuvat aktiivisesti tähän keskusteluun. Puheenjohtajavaltiona me päätimme järjestää Two- ja Sixpack-lainsäädäntöpakettien uudelleen tarkastelun EUn valtiovarainministeriön kokouksessa huhtikuussa Zagrebissa. Me keskitymme Zagrebissa keskustelemaan makrotalouden epätasapainoa koskevasta menettelystä ja tänään, tänä aamuna ECOFIN kokouksessa me kuulimme komission esittelyn tästä talouden ohjausjärjestelmän uudelleen tarkastelusta. Monilla alueilla jäsenvaltioiden mielipiteet varmasti ovat yhtenevät. Monet noista ovat varmasti samaa mieltä siitä, että finanssipolitiikan pitäisi edistää sijoituksia ennen kaikkea vihreään ja digitalouteen ja myös ähm, taata siirtymä samalla kun julkistalouden kestävyys taataan. Yleisemmin pitäisi ottaa ö, laadukkuus ja kasvuystävällisyys huomioon julkistaloudessa. Kaikessa tässä me tarvitsemme kansallista omistajuutta ja sitä varten meidän pitäisi pyrkiä yksinkertaisempiin sääntöihin, jotka ovat perusten, perustuvat suoraan havainnoitavissa oleviin talouden muuttujiin. Sääntöpohjainen koordinointi on tärkeää hyvälle kansalliselle politiikalle, mutta tämä on vain osa tarinaa. Meidän pitää lisäksi syventää emua. Kroatia on hyvin sitoutunut tähän projektiin, ei pelkästään puheenjohtajavaltiona, mutta myös sen takia, että olemme halukkaita liittymään euroalueeseen, mutta myös siksi, että olemme vakuuttuneita, että toimiva EMU on kaikkien EU-jäsenvaltioiden etujen mukaista. Euro on unionin yhteisvaluutta ja useimmat jäsenvaltiot haluavat sen jossain vaiheessa ottaa käyttöön. Siksi on sopivaa, että kaikki jäsenvaltiot osallistuvat emun syventämistä käsitteleviin keskusteluihin. Olen varma, että euroryhmän puheenjohtajalla on tästä paljon sanottavaa, sillä euroryhmä on johtava taho tässä prosessissa. Mutta haluaisin vielä puheenjohtajavaltion puolesta sanoa, mitkä meidän mielestämme pitäisivät olla tässä painopisteinä. Meidän tavoitteemme on saada lope, lopeteltua neuvoston kantaa lähentymistä ja kilpailukykyä edistävästä tal- talousarviovälineestä BICCstä josta pään, valtion päämiehet päättivät joulukuussa 2018. Lainsäädäntötyö perustuu komission ehdotuksiin uudistusten tukiohjelmasta ja BICCn pääpiirteitä koskevasta asiakirjasta. On tärkeää edistyä tässä asiassa. Talousarvion väline, jolla tuetaan lähentymistä ja kilpailukykyä, on tärkeää jäsenvaltioille, jotka ovat yhdistäneet resurssejaan rahapolitiikan ja valuuttakurssivälineiden alalla. Olen varma, että Euroopan parlamentti pitää hyvin tärkeänä myös tätä asiaa. Toivon, että saamme aloitettua kolmikantaneuvottelut tästä aiheesta vielä tämän kauden aikana. Pääasia kehityksessä kohti vahvaa emua on pankkisektori, jossa on parempi kriisinhallinta, vähemmän riskejä ja parempi riskien jako. Eurooppalainen talletussuojajärjestelmä on tärkeä puuttuva osa tätä. Sen kohdalla kehitys on ollut hidasta, mutta se on hyvin monimutkainen aihe, joka koskettaa monia poliittisesti arkaluonteisia kysymyksiä. Me tarvitsemme aikaa ja kärsivällisyyttä edistyäksemme tässä asiassa. Me aiomme tätä jatkaa puheenjohtajakaudella me mm, tiivissä yhteistyössä euroryhmän puheenjohtajan kanssa. Kroatian puheenjohtajakaudella neuvosto jatkaa teknisiä keskusteluja tästä talletussuojajärjestelmästä. Meidän on lisäksi edistyttävä finanssimarkkinoiden yhdentymisessä. Finanssimarkkinat ovat liian hajaantuneita tarjotakseen etuja sijoittajille, yrityksille ja EUn taloudelle vahva pankkiunioni ja vahvat pääomamarkkinaunionit ovat myös eurolle mahdollisuus saada parempi kansainvälinen rooli. Tämä on myös yksi aiheistamme ministereiden ja keskuspankkirjan yhteisessä ECOFIN kokouksessa Sakrebissa. Puheenjohtajakaudella me haluamme ottaa käyttöön lisätoimenpiteitä ja jatkaa näin toimintasuunnitelman edistämistä kabi- pääomamarkkinaunionin luomiseksi me aiomme myös hyväksyä tämän uuden toimintasuunnitelman. Kuten näette, meillä on paljon työtä edessämme. Tämä on sitäkin tärkeämpää, kun katsotaan kansainvälistä tilannetta nykyään. Pitkäaikaiset säännöt ja yhteistyömuodot ovat on asetettu kyseenalaiseksi. Yhteiskunnan ja ympäristön ongelmat luovat sellaisia haasteita, että me tarvitsemme pitkäaikaisia ratkaisuja. Unionina meidän pitää siksi taata, et, varmistaa se, että kuuntelemme toisiamme, ymmärrämme toistemme huolenaiheet, jotta voimme luoda paremman tulevaisuuden sekä eh, kaikille jäsenvaltioiden kansalaisille. Tämä keskustelu on osa tätä kehitystä. Thank you, Mr. Maric. So, um, molim gospodina Maria Marius. Paljon kiitoksia kollega Marit. Seuraavana puheenvuoron saa euroryhmän puheenjohtaja Mario Centeno hän tulee kertomaan meille euroryhmän pää, toiminnan pääpainopistealueesta. Olkaa hyvä. Honorable members of the... Kiitoksia Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien jäsenet, ECOFIN-neuvoston puheenjohtaja, Euroopan keskuspankin ja komission edustajat, hyvät naiset ja herrat. On kunnia olla mukana tässä kontekstissa vuoden 2020 Euroopan parlamentaarisella viikolla. Sen jälkeen kun aloitin tehtäväni, olen käynyt noin 30 parlamentaarisessa kokouksessa vuosittain ja se on tärkeää. Poliittinen keskustelu ja parlamentaarinen valvonta parantavat politiikkaa ja elvyttää demokratiaa. Olen täällä puhumasta euroalueen hallinnoinnista, joka on paljon monimutkaisempaa kuin kansallisella tasolla, mutta vähintään yhtä tärkeää. Hyvät naiset ja herrat, eurooppalaisten tuki eurolle on noin 75 prosenttia viimeisten eurobarometritulosten mukaan. Tämä on kaikkien aikojen korkein lukema. Ja itse olen yksi ylpeistä eurooppalaisista, joka arvostaa euron ja ymmärtää sen roolin. Me emme voi tuottaa pettymystä. Euro luotiin 20 vuotta sitten mutta siihen ei liity tarvittavia toimielimiä ja tarvittavaa hallintoa. Näillä puutteilla oli merkittävä rooli äskettäisissä kriiseissä, ja sen jälkeen olemme sitten jatkaneet instituutioiden rakentamista kaikkein suosituimman eurooppalaisen hankkeen suhteen. Ja jotta saisimme kansalaisten luottamusta, meidän täytyy suojella euroa riskeiltä – Hyvin paljon on tehty, mutta paljon pitää vielä tehdä. Euron talous tällä hetkellä on kokemassa hidastuvaa talouskasvua. Ja nyt tällä alueella tarvitaan hallinnointia. Hallinnointiin liittyy kolme elementtiä. Ensinnäkin yhteiset säännöt, jotka liittyvät jäsenvaltioiden finanssipolitiikkaan. tämän hallintomme selkäranka. Ohjausjakso on tästä paras esimerkki. Ja kaiken kaikkiaan uskon, että sääntöihin pohjautuvat järjestelmät ovat toimineet hyvin ja ovat onnistuneet auttamaan jäsenvaltioita korjaamaan epätasapainoja. Toiseksi hallinnon tehokkuus riippuu myöskin instituutioista ja yhteiset instituutiomme ovat tuoneet hallinnon nyt EUn tasolle. Hallintoon liittyy myöskin koordinointia ja epävirallisia keskusteluita toimielinten kanssa. Ja siksi euroryhmä perustettiin ja tämä on sen rooli perussopimusten mukaan. Euroryhmän rooli eurokriisissä osoitti sen merkityksen – ja me olemme myöskin muokanneet epämuodollisia koordinointiprosesseja. Esimerkiksi joskus puhutaan tästä pehmeästä koordinoinnista. Viime kuukausina euroryhmässä on puhuttu talouden näkymistä ja oikeasta politiikasta. Ja tässä vaiheessa jäsenvaltioiden pitäisi mukauttaa finanssipolitiikkaansa jos talous heikkenee, niin finanssipolitiikalla pitäisi paremmin tukea talouden toimintaa finanssipoliittisia sääntöjä kuitenkin noudattaen. Tämä näkyy maakohtaisissa suosituksissa ja maita arvostellaan tämän politiikan valossa. Ja tällaista on politiikan koordinointi eurotasolla. Onko se toiminut? No se on hyvä kysymys. kriisi on auttanut meitä synkronisoimaan liiketoimintasyklejä. Ja nyt näitä eroavaisuuksia on vähemmän kuin koskaan. Integraatio äh, tuota pitää vielä edistää, mutta tällä hetkellä tämä edistys on osoittanut, että kaikilla kolmella saralla on edistetty. Tämä on ollut erittäin hyödyllistä, kun euroalueista on tehty vahvempi, mutta silti maailma on erilainen kuin kymmenen vuotta sitten. Nyt on ilmastonmuutoshaasteita ja digitaalista muutosta. Ja meidän täytyy näissä asioissa toimia nopeasti ja yhdessä. On myöskin geopoliittisia paineita ja epävarmuutta, joka liittyy tuleviin kauppasuhteisiin. Meidän täytyy tehdä kriittisiä haasteita ja näihin asioihin pitää puuttua jos haluamme suojella talouden suverenisuutta. Eli on hyvä arvioida, onko talous- ja rahaliiton hallinto edelleen kunnossa. Eilen euroryhmä tarkasteli komission raporttia ja olemme valmis olemaan mukana kuulemisissa, jotka on käynnistetty tällä saralla. Ja viimeisen kahden vuoden aikana olemme tarkastelleet myöskin institutionaalista rakennetta. Ja euroryhmä on sanotaankaan hyvää edistystä euroalueen syventämisessä. Työ oli teknisesti hankalaa ja poliittisesti arkaluontoista. Ja meillä oli pitkiä keskusteluita ja ihan lyhyt katsaus tähän työhön ja seuraaviin askelin. Ensin euroalueen budjettivälinen Tämä on uusin osa syventämisprosessia. Tämä työ käynnistettiin joulukuussa 2018. Väline on nyt osa EUn budjettia. Ja viime vuonna euroryhmässä puhuttiin toiminnallisista periaatteista liittyen välineeseen. Eli pari pääpiirrettä. Sovimme että välineellä rahoitetaan kansallisia uudistuksia ja julkisia investointeja, ja tavoitteena on saada aikaan lähentymistä ja kilpailukykyä euroalueella. Lähentyminen ei ole luonnollinen lopputulos tässä prosessissa, vaan siihen tarvitaan kansallista ja eurooppalaista politiikkaa, jolla edistetään investointeja ja uudistuksia. Ja me tarvitsemme euroalueen maille budjetin. Nämä investoinnit ja uudistukset tähtäävät siihen, että voimme vahvistaa kilpailukykyä. Mitä enemmän kilpailukyky euroalueella on, niin sitä tehokkaampaa on EKPn rahapolitiikka ja sitä enemmän kansalaiset hyötyvät yhteisvaluutasta. Jotta voidaan välttää se, ettei saataisi investointeja silloin, kun niitä tarvitaan, niin meillä on nyt yhteisrahoitusta jäsenvaltioille, joilla on talousongelmia, ja me olemme myös myöskin jakaneet osan välineestä maille, joilla on omia haasteitaan. Viime kesäkuussa huippukouksessa korostettiin, että päätöksenteon pitää jäsenvaltioissa olla riippumatonta. Ja kun ajatellaan investointeja ja uudistuksia, niin niitä asioita käsitellään euroryhmässä ja eurohuippukouksessa käsitellään myöskin sitä, miten voi saada suurta suuria rahoitusmääriä ja miten päästä näihin prioriteetteihin. Meidän pitää vahvistaa talouspolitiikan koordinointia ja tämä on asia, jota usein puuttuu, kun ajatellaan yhteisten suositusten ja sääntöjen täytäntöönpanoa. Budjettivälineen täytäntöönpano on Euroopan parlamentin valvonnassa ja luotan teidän tukeenne, ja samalla kansalliset parlamentit voivat myöskin hoitaa roolinsa. Ja sitten vielä pari sanaa tästä välineestä. Rahoitusväline on osa EUn budjettia ja sen koko päätetään sitten neuvostossa. En nyt osaa ennakoida neuvottelujen tulosta, mutta todennäköisesti ainakin alkuvaiheessa väline ei ole kovin suuri. Tämä on poliittista keskustelua, mutta meidän täytyy vahvistaa tätä välinettä. Ja euroryhmässä puhuttiin mahdollisista rahoituslähteistä omien varojen lisäksi. Ja tämä voidaan varmistaa myöskin hallitusten välisellä sopimuksella. Ja eilen euroryhmässä sovittiin raportista. Ja äh, näiden raportin pohjalta hallitusten ja valtioiden päämiehet voivat sitten tehdä päätöksiä ja silloin euroalueen jäsenet voivat lisätä tämän välinen rahoitusta. Meillä on joustavuutta ja EUn budjettia tarkastellaan seitsemän vuoden välein. Joka vuosi mietimme painopistealueita ja joudumme miettimään, onko meillä riittävästi resursseja kaikkiin haasteisiin. Jos vastaus on ei, niin sitten pitää vahvistaa tätä välinettä. Ja siksi euroalueen suosituksista on tullut niin tärkeitä. Tehokkuus on tärkeämpää kuin koko, ja siksi tämän rahoitusvälineen koko nyt ei ole tärkein asia. Politiikassa pitää löytää tasapaino eri asioiden välille, ja te varmaan tiedätte sen ihan liiankin hyvin. Ja toivottavasti neuvoston ja parlamentin välisissä neuvotteluissa päästään nopeasti tulokseen, jotta väline voidaan ottaa käyttöön ensi vuonna. Sitten vielä pari sanaa muista asioista, joita euroryhmässä on työstetty. Joulukuussa saatiin aikaan periaatesopimus sopimuksen muuttamisesta. Ja tulevina kuukausina poliittiset keskustelut uudistuksesta saatetaan päätökseen ja sen jälkeen sitten allekirjoitetaan uudistussopimus. Kansalliset parlamentit myöskin ratifioivat tämän sopimuksen ja tämä prosessi saattaa kestää ensi vuoden kesään asti. Tällä tavalla välineet ovat helpommin käytettävissä ja PK-yrityksellä on suurempi rooli myöskin kriisien ehkäisyssä euroalueella. Ja meillä on myöskin sopimus, joka liittyy yhteiseen pelastusmekanismiin. Ja tätä on kaivattu pankkiunionissa. Me keskustelemme nyt ehdoista ja teemme tarvittavia järjestelyitä, jotta se voitaisiin ottaa käyttöön ensi vuonna. Eli kolme vuotta aikaisemmin kuin oli suunniteltu. Ja sitten on vielä pankkiunionin kolmas pilari ja talletussuojakysymys. Monet asiat liittyvät pankkialaan ja olemme kuitenkin ottaneet laajemman lähestymistavan. Eli integroidumpi pankkiala, jossa on vähemmän riskejä, parempaa riskinhallintaa ja takeita rahoituksen vakaudesta. Asioista on keskusteltu ministeritasolla ja uskon, että tällä tavalla on saatu aikaan myönteistä momentumia tämän asian ympärille. Ja toivottavasti kesäkuussa pystymme sopimaan töistä, joilla voidaan toteuttaa nämä kunnianhimot. Tavoitteemme on saada aikaan laajempi pankkiunioni tämän kauden loppuun mennessä. Ja sitten tarvitaan vielä pääomamarkkinat se on erittäin tärkeää, jotta voidaan taata Euroopan rahoitusalan riippumattomuus. Eli kriisin jälkeen on huomattavasti parannettu Euroopan raha- ja talousliiton hallintoa. Euroalue on nyt sitkeämpi. Euroopassa täytyy vielä selvitä kriisin vaikutuksista. Tämä on toiminut kilpenä, se nyt ymmärretään. Kansalaiset, yritykset ja investoijat euroalueen ulkopuolella ovat myöskin ymmärtäneet tämän. Ja nyt meillä on uusia haasteita. Eli hallinnon uudistaminen on nyt tarpeen. Instituutiot ovat aina eräisiä, mutta tämä työ, jota nyt teemme, osoittaa, että poliittista tahtoa on edetä, vaikkakin vaiheittain. Euroryhmä on pyrkinyt saamaan aikaan myönteisiä muutoksia euroalueella ja voin vakuuttaa, että se jatkaa tätä työtä myöskin tulevaisuudessa. Kiitoksia ja odottelen teidän kannanottojanne. Kiitos. Teino. Oikein paljon kiitoksia kollega Senteno. Puhuitte hiukan pidempään kuin kaavailtiin. Mutta seuraavana puheenvuoron saa kollega Valdis Dombrovskis. Hän on Euroopan komission varapuheenjohtaja. Hän kertoo meille komission prioriteeteista. Sure. Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat Euroopan ja kansallisten parlamenttien jäsenet. Minulla on ilo ja kunnia olla täällä vieraananne ja keskustella syvemmästä ja tehokkaammasta talous- ja rahaliitosta. Tämä on integraatioprosessin ytimessä. Meidän täytyy vaalia hyvinvointia ja vakautta, jotta kansalaiset ja yritykset voivat toimia menestyksekkäästi. Kilpailu lisääntyy jatkuvasti ja tästäpä syystä meidän kansainvälistä arkkitehtuuriamme on kehitettävä. Vahvempi emu edellyttää vahvempaa ohjausjärjestelmää. Puheenjohtaja von der Leyen sanoi poliittisissa suuntaviivoissaan selkeästi, että ohjausjärjestelmä ja vastuullisuus kuuluvat yhteen. Yksi oppi, joka liittyy ohjausjaksoon, on se, että Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit lisäävät taloudellisen uudistuksen uskottavuutta. Ja tästäpä syystä me olemmekin täällä vieraanamme keskustelemassa tästä ohjausjaksosta ja myöskin olemalla yhteydessä kansallisiin parlamentteihin. Haluamme kuulla, mitkä ovat teidän prioriteettinne, kun lähdemme omaa kunnianhimoista ohjelmaamme toteuttamaan. Tähän liittyy kolme tekijää, joihin meidän tulisi keskittää voimavaramme. Ensinnäkin meidän täytyy nopeuttaa pankkiunionin toteuttamista. Tämä on lippulava hanke Kyse on siitä, että veroeurot, veroeuroja säästetään. Niillä ei ole tarkoitus rahoittaa pankkien tekemiä virheitä. Lisäksi tarvitsemme myöskin vahvan ja integroidun rahoitussektorin, jotta siirtymää ja teollisuuspoliittiset toimet voidaan rahoittaa toivotulla tavalla. Ja komissio onkin valmis tekemään tiivistä yhteistyötä kansallisten tason ja Euroopan parlamentin kanssa – puhumalla muun muassa ediksestä. Siihen sen osalta täytyy päästä yhteisymmärryksiin, kuten myöskin kriisin ratkaisujärjestelmästä. Ongelma täytyy ratkaista, jotta Eurooppa voi toimia menestyksekkäästi jatkossakin. Me olemme tyytyväisiä siihen, että halutaan vakausmekanismia lähteä uudistamaan. Toivottavasti tämä toteutuu piakkoin. Näin meillä olisi mahdollisuus vahvistaa ennaltavaroitumisen järjestelmäämme ja jossain vaiheessa ESM voitaisiin integroida myöskin unionin oikeuskehykseen. Lisäksi meidän täytyy toteuttaa pääoman markkinaunioni. Se on varsin varsinkin nyt erittäin tärkeää, kun yhdistynyt kuningaskunta on jättänyt Euroopan unionin. Olemme kaikki samaa mieltä sen suhteen, että me tarvitsemme yhtenäisemmät pääomamarkkinat, jotta innovointia voidaan tukea ja samalla auttaa yrityksiä kasvamaan ja työllistämään ihmisiä. Tämä on poliittisesti tärkeä asia. PK-yritykset kaipaavat laajempaa mahdollisuutta kasvaa lisärahoituksen turvin ja tästäpä syystä tarkoitus tarkoituksena on lähteä tarjoamaan tällaista apua juuri PK-yrityksille. Pääomamarkkinaunioni kaipaa myöskin laajempaa ulottuvuutta ja tästäpä syystä meidän täytyy pääomamarkkinaunionia muutenkin. Meidän täytyy löytää uudenlaisia menetelmiä muun muassa maksukyvyttömyystilanteita varten ja sekin edellyttää laajempaa tukea. Lisäksi meidän täytyy vielä varmistaa, että tukijärjestelmää voidaan toteuttaa ensi vuoden puolella. Olemme tyytyväisiä konvergenssia kilpailukykyvälineeseen liittyvään työhön. Siitä ovat varsinkin alueet hyötyneet rakenteellisia muutoksia toteutettaessa. Mutta sitä kautta saadaan viritettyä myöskin investointitoimintaa, mikä on erittäin tärkeää. Yhtä lailla panostamme myöskin eurooppalaiseen mm, työttömyysturvajärjestelmään. Näin sosiaalista kohesiota, konvergenssia voidaan vaalia ja vahvistaa emoa. Mitä tulee ohjausjärjestelmään, niin se tarjoaa mahdollisuuksia erinäisiin toimenpiteisiin ja tarkastella, miten säännöt ovat toimineet ja mitä täytyisi vielä parantaa. Komission jäsen Gentiloni tulee kertomaan tästä tuota pikaa lisää. Arvoisat jäsenet, hyvin toimiva Euroopan unioni, joka varaa vakaaseen taloudelliseen pohjaan ja päämarkkinaunioniin antaa mahdollisuuden vakaalle toiminnalle. Se vahvistaa Euroopan euron kansainvälistä roolia ja antaa myöskin ö, lisää mahdollisuuksia vahvistaa riippumattomuuttamme. Tämä on erittäin tärkeä kansainvälisillä näyttöillä, sillä me haluamme toimia aina sääntöihin nojautuen monenvälistä yhteistyötä tekemällä. Näin puheenjohtajakin sanoi, eli geopoliittinen Euroopan unioni on sellainen, että pidetään arvoista kiinni. Tämä on yhteinen tavoitteemme, joten me kaipaamme eurooppalaista ja kansallisia parlamentteja, jotta näin voimme tehdä yhteistyötä vielä vahvemman emun puolesta. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia kollega Dombrovski. Seuraavaksi pyytäisin kollega Paolo Gentilonia käyttämään puheenvuoroa. Hän vastaa komissionsa talousasioista. Voisitteko kertoa Euroopan komission aiheeseen liittyvistä painopistealueista? Mi fa molto piacere. Kiitoksia. On hienoa olla mukana tällä parlamentaarisella viikolla ja nyt käsittelemme erityisesti taloushallintoon liittyviä kysymyksiä. Tällä hetkellähän Euroopan parlamentilla on yhä merkittävämpi rooli Euroopassa. Ja eurooppalaiset aiheet ovat yhä ajankohtaisempia esimerkiksi Italian parlamentissa. Tämä keskustelu on nyt ihan oikea-aikaista. Kuten Vallis muistutti, komissio on juuri uudistamassa taloushallintoa. Eli taloushallintokeskustelu on nyt juuri oikea-aikaista. Tämänhetkinen taloustilanne on ensimmäinen asia, jota pitää arvioida. Viime vuoden ennustusten rool, viesti oli rooli, eli kasvu jatkuu. Näin on ollut jo lähes seitsemän vuotta, mutta kasvu on nyt paljon hitaampaa. Eli meillä saattaa olla alhaista kasvua alhaista inflaatiota, alhaiset korkotasot pitkään. Samalla on ulkopuolisia riskejä, jotka saattavat vaikuttaa tilanteeseen. Ensinnäkin koronavirusepidemia, joka käynnistyi Kiinassa. Eli kasvua on edelleen, mutta edessämme myöskin paljon haasteita. Sitten uusi komissio ja Euroopan toimielimillä on kunnianhimoisia haasteita. Vihreän kehityksen sopimus, digitaalinen murros ja väestörakenteen muutokset. Kaikki nämä ovat nyt tärkeitä tehtäviä uudelle komissiolle – Näihin kaikkiin vaaditaan myöskin paljon investointeja, mutta julkiset investoinnit ovat edelleen vähäisempiä kuin ajalla ennen kriisiä. Kymmenen vuotta sitten käynnistettiin tarkastelu ja yritämme nyt arvioida, millä tavalla sääntömme ovat toimineet viimeisen kymmenen vuoden aikana. Täytyy katsoa ympärillemme ja nähdä, millaisessa ympäristössä toimimme ja sitten pitää katsoa tulevaisuuteen ja ymmärtää, mitä sääntöjä voitaisiin muuttaa, jotta järjestelmä toimisi paremmin. Eli mikä on toiminut ja mikä ei. No se on aika yksinkertaista. Alijäämiä on nyt supistettu Kriisin jälkeen on ollut pitkä yhtäjaksoinen kasvukausi ja velkoja on myöskin vähennetty, mutta eri verran eri maissa. Meillä on nyt syklin mukaista politiikkaa ja tietyissä maissa on finanssipoliittista ylijäämää – mutta kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että säännöt toimivat kaiken kaikkiaan hyvin. Mutta nyt tässä uudessa tilanteessa on selvää, että meidän on pyrittävä parantamaan ja päivittämään sääntöjä. Kyse ei ole siitä, ollaanko jotain rahoitustapaa vastaan tai sen puolesta, vaan kyse on siitä, millä tavalla julkista rahoitusta annetaan. Emme nyt halua kumota vanhaa sääntöjä, vaan haluamme parantaa ja päivittää niitä uusiin tilanteisiin ja uusiin haasteisiin. Eli mitä parannuksia sitten voitaisiin tehdä? No ensinnäkin säännöistä pitäisi tehdä yksinkertaisemmat. niistä on helppo puhua, niitä ei ole käytännössä niin helppo noudattaa. Säännöt ovat monimutkaisia myös siksi, että meillä pitää olla käytössämme erilaisia välineitä, joiden pohjalta tehdään päätöksiä. Mutta jos monimutkaisuus on jo liiallista, niin silloin on vaikea saada itseään ymmärretyksi kansalaisten tasolla tai edes kansallisissa parlamenteissa ja hallituksessa. Ja toinen tavoite on se, että säännöt olisivat kasvuystävällisempiä. Ja meidän pitäisi katsoa, millä tavalla voidaan saada enemmän investointeja suuriin haasteisiin, joita on edessämme. Eroja on, tiedän sen, mutta meidän täytyy nyt katsoa yhdessä tulevaisuuteen ja meidän täytyy käyttää poliittista tahtoa ja varmistaa avoin keskustelu – ja meidän pitää ottaa kansalliset parlamentit mukaan tähän vuoropuheluun. Se on oikea tapa päästä tavoitteisiimme. Kiitos. Paljon kiitoksia kollega Gentiloni ja viimeisenä puheenvuoron saa Fabio Panetta. Hän on Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsen. Hän voi kertoa rahapolitiikka näkymistä. Olkaa hyvä, kollega Panetta. Mr. Deputy Hyvä varapääministeri, hyvä puheenjohtaja, hyvä varapuheenjohtaja, hyvä komission jäsen, hyvät parlamenttien jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Minulle on suuri kunnia puhua täällä tänään Talous- ja rahaliitto EMU vaatii sitä, että eurooppalaiset ja kansalliset politiikat toimivat synkronoidusti, mikä taas vaatii tiivistä yhteistyötä EU-toimielinten ja teidän kansallisten parlamenttienne välillä. Alusta lähtien EMU-hanke on keskittynyt kahteen keskeiseen keskusteluun. Ensimmäinen liittyy Integraatiolähentymisen lähentymisen Jotkut sanovat, että poliittisen lähentymisen pitäisi tulla ennen rahaliittoa ja toiset sanovat, että taloudellisen lähentymisen äh, se johtaa sitten poliittisen lähentymisen. Toinen keskustelu liittyy siihen kysymykseen, pitäisikö euroalueeseen ottaa ensiksi uusia jäseniä vai pitäisikö sen institutionaalista arkkitehtuuria ensiksi syventää. Nämä keskustelut korostavat sitä, että kyse on suuremmasta kuin talouspolitiikka politiikasta. Ne heijastelevat Euroopan yhteistä sitoumusta yhdentyä ajan myötä. Tämä poliittinen sitoumus on ollut vahvempi kuin mitä useimmat ovat oskaneet, mutta jos tämä sitoumus, jos sen tulisi kestää, sen tueksi tarvitaan tehokasta politiikkaa. Näen tässä kaksi painopistettä. Ensiksikin, kun euroalue laajenee, meidän on tehtävä EMUn arkkitehtuurista tarkoituksenmukaista. Tämä on erittäin kiireellistä. Toiseksi, sekä uusien että olemassa olevien euroalueen jäsenten intressien mukaisesti meidän pitäisi yhdessä taata, että euroalueen liittyminen on hyvin valmisteltua. Tällä vältetään se, että talous- ja rahaliittoa syvennetään liian hitaasti tai laajennetaan liian nopeasti. Eurooppalaisen taloudellisen yhdentymisen perusteet ovat vahvemmat kuin ikinä aikaisemmin. Yksittäin jäsenvaltioiden taloudet ovat liian pieniä kestääkseen heijastusvaikutuksia suurilta markkina-alueilta saadakseen vaikutusvaltaa kauppaa neuvotteluissa tai saadakseen yhteisvaluutalle hyvän roolin kansainvälisesti. Yhteistyö Euroopan tasolla ja yhteisvaluutta lisäävät vaikutusvaltaa maailmassa, mutta taloudellinen lähentyminen pitää hoitaa tehokkaasti, jos siitä aiotaan saada täydet hyödyt irti. Kun yhä enemmän maita liittyy euroalueen, sen taloudellisesta rakenteesta tulee moninaisempi ja mahdolliset heijastusvaikutukset valtioiden välillä kasvavat. Jos tätä ei hoideta hyvin, tämä yhteenliittyminen saattaa pahentaa suhdannejaksojen epä yhtenäisyyttä maiden välillä. Ja näin, tämä taas vähentää yhteisvaluuttapolitiikan vaikutusta. Kriisin aikana tämä teoreettinen mahdollisuus jo nähtiinkin. Emun epätäydellisyys tuossa taantumassa 2012 nähtiin, kun taantuma oli yksin omaan euroalueen ongelma. EKP vastasi haasteeseen, täytti mandaattiensa, se tuki inflaatiota, inflaatiokehitystä ja tässä prosessissa se tuki myös talouskasvua ja työpaikan luomista. Vuodesta 2013 lähtien euroalueen talouksissa on luotu 11 miljoonaa työpaikkaa. Samalla olemme tehneet euroalueesta vakaamman. Meillä on yhteinen pankkivalvonta ja sekä yhteinen järjestelmä, jolla puutumme romahtaviin pankkeihin ja myös Euroopan vakausmekanismi, joka auttaa maita, jäsenmaita. Mutta me tiedämme, että enemmän on tehtävä. Inflaatio on edelleen ekp neuvoston ah, tavoitetta alhaisempi. Meidän, äh, meillä on kasvua, mutta se on vain maltillista, vaikkakin vakaata. Me euroalueella tarvitsemme ennen, äh, yhä rahapoliittista tukea, jotta voimme taata sen, että inflaatio pääsee tavoitetta lähelle. Emun epätäydellinen luonne on osa tätä tarinaa. Rahapolitiikka ei ole saanut tarpeeksi tukea finanssia muulta politiikalta. Tämä taas on johtanut alaisempaan kasvuun ja inflaation kuin muuten olisi ollut. Kriisi on jälleen kerran muistuttanut meitä perustavanlaatuisesta opista. Euroalue samalla kun se laajenee, sen on vahvistettava institutionaalista rakennettaan. Kiireellisen tehtävämme on viimeistellä sekä pankkiunioni että päämarkkinaunioni ja näin voimme saada aikaiseksi tasapainoisemman finanssirakenteen. Euroalueen moninaisuudesta tulisi tällöin ennen, enemmän vahvuus kuin heikkous, sillä rahoitusalan yritykset olisivat moninaisempia valtioiden rajojen ja omaisuusvarojen yli. Lisäksi markkinat voisivat näin puskuroida taloudellisia shokkeja. Näin tarvittaisiin vähemmän julkistalouden rahaa niille. Kun euroalue laajenee ja sen jäsenten preferenssit ovat moninaisemmat, se saattaa tehdä sopimuksesta vaikeamman Tämä ei johdu välttämättä mitenkään yrittämättömistä eroista, mutta päätöksentekoprosessista. Tämä on yksi peruste sille, miksi pitää luoda vahvoja instituutioita, joilla on vahva mandaatti ja demokraattinen tuki, kun euroalue laajenee. Siksi euroalueen laajentavassa pitäisi samalla sitä syventää ja nämä, nämä kaksi kehitystä pitäisi käsitellä yhdessä poliittisessa keskustelussa. Syvempi emu ei kuitenkaan vapauta jäsenvaltioita niiden vastuista. Yhteisvaluutan käyttöönotto voi luoda mahdollisuuksia, mutta mahdollisuuksia voi joko käyttää hyväksi tai ne voi hukata. Historia osoittaa esimerkkejä kummastakin. Meidän pitää taata, että uudet euroalueen jäsenet täyttävät taloudelliset ja oikeudelliset liittymisen ehdot, sillä tämä on kaikkien intressien mukaista. On tärkeää, että jäsenvaltiot ottavat käyttöön EU-lainsäädännön ennen EUn, EUn liittymistä ja samalla tavalla pitäisi täyttää numeerinen lähentyminen, numeeriset lähentymiskriteerit ennen euron käyttöönottoa, mutta nämä eivät sinällään ole riittäviä myöskään. Meidän on ajan myötä otettava käyttöön vastasyklisiä finanssi- ja makrovakaustoimenpiteitä, oikeanlainen velanhallinta, pankkivalvonta ja kasvua vahvistava rakennepolitiikka sekä kansalliset ja EU-viranomaiset, niiden pitää vahvistaa instituutioiden hallintoaan. Eli me tarvitsemme niin, äh, niin sanotusti sopimus, äh, perussopimuksessa mainittua kestävää lähentymistä. Jäsenvaltioiden etujen mukaista on myös taata jonkinlainen aikataulu niin, että ei etupainoteta euroalueeseen liittymisen taloudellisia hyötyjä ja makseta kuluja sitten vasta myöhemmin rahaliiton aloittaminen johti lähentymiseen pitkän aikavälin korkotasossa, mutta monet valtiot eivät kuitenkaan käyttäneet näitä etuja hyväksi epätasapainojen hoitamiseen. Maat, jotka ovat tulleet euroalueeseen myöhemmin, ovat kehittyneet positiivisemmin mikä tahansa maa, joka haluaa euroalueeseen nyt, sen pitää olla riittävällä tasolla, ei pelkästään yhteisvaluutan kannalta, mutta myös pankkiunionin kannalta. Jos mahdollinen jäsenvaltio haluaa euroalueeseen, sen pitää taata yhte, tiivis yhteistyö sen kansallisen pankkivalvojan ja EKPn välillä. Eli tämä tarkoittaa sitä, että pankkisektori tuossa maassa tarkistetaan ja sen mahdolliset heikkoudet tunnistetaan. EKP valvoisi, siis pankkosektoria. Kysymys kuuluu, kysymys siitä, pitäisikö euroaluetta laajentaa. Se on poliittinen päätös, sen pitäisi, sen pitäisi olla kansalaisten edustajien puolelta. Samalla meidän pitää taata se, että taloudelliset ja oikeudelliset ehdot ovat oikea, oikeanlaiset. Minä olen argumentoinut tänään, että euroalueen laajentumisen yhteydessä pitää, sitä pitää samalla syventää sekä poliittisesti että taloudellisesti. Parlamenteilla on tässä keskeinen rooli. Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit voivat ajaa lainsäädännön yhdentymistä. Ne voivat varoa sitä, että heijastusvaikutuksia, tulee kansallisesta politiikasta muulle euroalueelle. Ja ne voivat vetää eurooppalaiset tai kansalliset hallitukset tilivelvollisiksi, eh, jos ne eivät toimi emun kohdalla. Kiitos. Paljon kiitoksia kollega Paneta. Kollega Tinali tulee nyt jakamaan puheenvuoroja kansallisen, kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin jäsenille. Eli ensimmäisenä puheenvuoron saa Kretu Romanian senaatista. Ja muistuttaisin teitä kaikkia, että teillä on kaksi minuuttia. Täällä on paljon nimiä listalla. Olkaa hyvä. Thank you very much. I have part- Oikein paljon kiitoksia. 213 artiklakonferensseihin olen osallistunut alusta lähtien, mutta olen aina vain toistanut sitä, että taseiden aikaan kannalta on erittäin tärkeää, että talous on kunnossa Euroopan laajuisesti. Me tietenkin tuemme toimielinten joustavuuskorotus, korostamista, vakauspaketin pakettiin liittyen, mutta jos halutaan päästä tasapainoiseen tilaan, niin sitten kaivataan nopeita toimenpiteitä ja siitä hyötyisivät kaikki pitää paikkansa, niin kuin jo aikaisemmin sanoin, mutta mielestäni tämä ehdotus liittyy vain ainoastaan euroalueeseen, ja tämä taas tarkoittaa sitä, että me pidämme kiinni valuutastamme, mutta emme ole niinkään kiinnostuneita Euroopan unionista. Eli minä haluan vain varmistaa, että ö, muut kuin euroalueetkin kuuluisivat prosessiin. Nekin ovat sisämarkkinatoiminnassa mukana. Ne hyötyvät kuitenkin vain ainoastaan eurosta väliaikaisesti, mutta pääomamarkkinoilla näissäkin maissa eurolla on keskeinen rooli. Ja on olemassa euroalueen maita, jotka ovat investoijia ja kumppaneita. Eli nämä tahot voisivat olla uhreja yhtä lailla kuin muutkin, esimerkiksi maat kriisin aikana. Meidän täytyy varmistaa, että voimme auttaa niitä, jotka ovat ongelmien keskellä. Tällainen kiilan ajaminen näiden ryhmien väliin ei ole hyväksi. Me emme voi hyväksyä tätä, jos ilman unionia voisimme mukamas luulla voimamme perustaa euroa. Kyse on Euroopan unionin valuutasta, johon on luotettava ja se vahvistaa asemansa kansainvälisillä markkinoilla vain mikäli luotamme yhtä lailla Euroopan unioniin ja euroon. Molempiin täytyy panostaa ja myöskin riskinjakomekanismiin. Kiitoksia. Kiitokset seuraavana edustaja Pimenon. Latvian eduskunnasta, Olkaapas hyvä. Thank you so much. Uh, concerning the uh, major uh, point of this... Kiitoksia. Tärkeä kysymys on talous- ja rahaliiton hallinnon uudistaminen. Kun nyt ajatellaan esimerkiksi kasvu- ja vakaussopimusta, niin kun määritellään näitä tuloksia, koska sehän vaikuttaa alijäämien määritelmään. Niin tämähän on muuttuja, jota on vaikea arvioida ja ehkä meillä pitäisi olla tiettyjä menosääntöjä, koska ne olisivat avoimempia. Hallituksethan valvovat näitä menoja. Ja sitten kun lasketaan alijäämiä ja kasvua, niin siihen pitäisi käyttää pidempää ajanjaksoa kuin kahta vuotta, kolmen tai neljän vuoden jakso olisi parempi. Sitten kasvu- ja vakaussopimusta pitäisi laajentaa. Esimerkiksi siitä pitäisi sulkea pois kansalliset rahoitusosuudet julkisissa hankkeissa – Eli niitä ei pitäisi laskea mukaan alijäämään, jotta saataisiin enemmän investointeja digitaalisiin infrastruktuureihin ja uusiin työpaikkoihin. Niin, uusiin työpaikkoihin. Ja sitten kultainen sääntö rahoituksessa pitäisi olla sellainen, että finanssisyklissä hallitus lainaa ainoastaan investointeihin eikä menojen kattamiseen. Tämä olisi oikeudenmukaisempaa ja tämä parantaisi talouskasvua. Tällä hetkellä euroalueen täytyy tukea monia julkisia investointeja, jotka liittyvät kestävään kehitykseen. Tämä on tärkeää unionin tulevaisuuden kannalta. Jos talouspolitiikkaa ei muuteta, niin me tulemme epäonnistumaan. Kiitos. Thank you very much. Now it's the turn. Kiitoksia. Ja seuraavaksi sitten Euroopan parlamentin jäsen Alfred Sand. It has become... Kiitos. On ollut yhä vaikeampaa keskustella euroalueen kehittymisestä strategista näkökulmasta. Nämä ovat teknokraattisia prosesseja, joita on vaikea ymmärtää. Eurodiskurssi Euroopan parlamentissa on aivan kuin eri planeetalta kuin kansallisessa parlamentissa. Useimmat kansalliset parlamentit eivät ole pystyneet osallistumaan tähän. Pankkiunioni on yksi osa tätä pääomamarkkinaunionin tilanne on eri budjettikapasiteetin luominen on oma kysymyksensä. Kansalliset alijäämät ovat hallinnan alaisuudessa, mutta euroalueen kasvu on vähäistä europrojekti on ennen kaikkea poliittinen projekti, mutta se on tullut peli, jota teknokraatit pelaavat kuin shakkia, mutta kansallisen budjettien valvonta vain kiristyy. Tästä umpikujasta on kaksi ulospääsyä. Palataan strategiseen politiikkaan, hyväksytään, että euroalueen projektilla on häviäjät ja voittajat. Katsotaan voitot ja tappiot ja katsotaan, onko poliittista tahtoa puuttua niihin, jotta saadaan tasapaino tasapainoisempi tulos. Sitten luodaan rakenne, jolla tämä tasapaino voidaan saavuttaa. Näiden ehdotusten luominen voisi kestää kauan, mutta näin voitaisiin kehittää euroalueen euroaluetta. Toinen vaihtoehto on jatkaa tätä teknokraattista tanssia niin kuin viime vuosina, mutta minimaaliset edistysaskeleet, vaikka parlamentti niitä vaatii, vaatii lisää, eivät riitä. Kun seuraava kriisi tulee, nämä pienet edistysaskeleet voisivat johtaa uuteen alkuun, mutta muuten jatketaan vain samalla tavalla. Emme ole valmistautuneita, valmistautuneita seuraavaan kriisiin. Tällainen ö, Tällainen oli, olisi aivan kuin brittipolitiikkaa Brexitin alla. Kiitoksia. Ja sitten Tusek Kroatian parlamentista. Sorry. Thank you, Madam Chair. Deal... Kiitoksia, rouva puheenjohtaja, arvon kollegat. Taloudellinen ohjausjärjestelmä EU:ssa perustuu pitkälti sääntöihin. Viime vuosikymmenen aikana on pyritty vahvistamaan ja yksinkertaistamaan järjestelmiä vakaus- ja kasvussopimuksen kautta ja fiskaalisen sopimuksen muovaamisen kautta. Emun tarkoituksena on päästä jonkinlaiseen fiskaaliseen unioniin, mutta meiltä puuttuu tällainen siirtomahdollisuus sellaisiin maihin, jotka kärsivät makrotaloudellista ongelmista. Tämä näkyy hiljattain kriisissä, kun ne, jotka pahiten kärsivät, niin ajautuvat melkoiseen melkoisten ongelmien kouriin ilman, että saivat tukea, joten me tarvitsemme vakaus mekanismia, jotka tukevat tämän kaltaisia ongelmissa kär, ongelmista kärsiviä jäsenvaltioita. Näin voisimme vahvistaa eurooppalaisen ohjausjakson mekanismia. Eli näin voitaisiin korjausmekanismi ottaa käyttöön niiden osalta, joiden makrotaloudellinen epätasapainotila on va- huomattava. Ja Pankkiunionin lisäksi integraatiota voitaisiin edistää pääomamarkkinaunionin avulla, mutta sen toteutumista vielä odotellaan. Thank you very much. Kiitoksia. Ja sitten Ludwig Alankomaista. Thank you, Chair. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minulla on sen Tenjolle kysymys. Luin hänen twiittinsä. Hän vastasi meidän valtiovarainministerimme Hukstran twiittiin liittyen siihen, kuinka tärkeää europarlamentin avoimuus on Alankomaiden parlamentille. Ja Centennial twiittasi, että hän ehdotti tiettyjä toimia 2019 ja että avoimuutta lisätään vaiheittain. Voiko Senteno kertoa jotain näistä uusista vaiheista tänä vuonna, joilla parannetaan läpinäkyvyyttä? Ja voiko hän kertoa, mitä mieltä hän on viestistä, jonka hän sai alkomainen parlamentista liittyen siihen, että avattaisiin suljettuja ovia. Siellä oli ehdotuksia, jotka liittyivät siihen, että asiakirjat saatettaisiin nopeasti saataville näistä asioista. Kiitos. Thank you. Uh, now we move... Kiitoksia. Sitten Euroopan parlamentin jäsen Pislaru. Kiitos paljon. Minä olen vähemmän pessimistinen tulevaisuuden suhteen, sillä on erittäin tärkeää, ettei pelätä tai yrittää kuvitella tulevaisuus. Näin me teemme Euroopan vihreän kehityksen ohjelman kohdalla ja niin pitäisi tehdä myös EMUn kohdalla. Olen Ekon työryhmän jäsen ja perussopimuksessa on laillinen velvollisuus liittyä euroon. Se ei ole mikään valinnanvaraista me, nyt meillä on jäsenvaltioita, jotka haluavat, mutta eivät ole valmiita, valtioita, jotka ovat valmiita, mutta eivät halua. Meidän pitää tehdä yhteistyötä näiden valtioiden kanssa ja myös lisätä kansalaisten tietoisuutta näissä valtioissa. Tämä ei ole mikään teknokraattinen asia, vaan poliittinen. Ne valtiot, jotka eivät ole vielä valmiita jäsenyyteen, meidän pitää auttaa niitä ja edistää tätä prosessia. Brexitin jälkeen meidän pitää yhä enemmän yhdentää riveemme, ja tämä on hyvä projekti tätä varten. Olen bicc mietinnön esittelijä Euroopan parlamentissa ja olen iloinen siitä, että meillä on jonkinlaisia välineitä, joilla luodaan kannusteita. Eli meillä on oikeudellinen velvoite ja sitten meillä on myös kannustimia euroalueen liittymiselle. Eli laajentumis- ja syventämisprosessi ne ovat kaksi projektia. On tärkeää löytää oikea tasapaino ja käyttää näitä välineitä avoimesti niin, että voidaan selittää asiaa myös kansalaisille. Ja lisäksi työllisyysasioista vastaavana koordinaattorina haluaisin sanoa, että lähentyminen on keskeistä. Kun siis puhumme Euroopan virhenkehityksen ohjelmasta digitalisaatiosta, niin pitää muistaa, että tässä on kyse myös sosiaalisesta sijoituksesta lapsiin, koulutukseen, digitalisaatioon, asumiseen, kaikkeen tähän. Juuri näin voidaan luoda todellista lähentymistä EU-ssa ja juuri näin saadaan euroalueen laajentumisesta kestävää kestävänlaatuista. Lalova. Kiitoksia sitten Lalovac Kroatian parlamentista. Zahvaljujem poštovana predsjedavajuća, kolegice i kolege zastupnici. Paljon kiitoksia rouva puheenjohtaja, arvoisat kollegat. Euroalueen vakauskriisin jälkeen on osoittanut, että Euroopan pankkiunionissa pitää päästä yhteisymmärrykseen. Meidän täytyy luoda uusia instituutioita ja antaa pankkisektorille äh, vakavat toimintamahdollisuudet. Näin EUn ja euroalueen ohjausta on lisätty, mutta pankkiunioni ei ole toteutunut. Se on toteutettava ediksen toteuttamisen kautta ja riskinhallintojärjestelmää toteuttamalla. Pankkiunionin pitää olla yhtä pitkälle kehittynytkö Euroopan unionin muuten taloudellisen järjestelmään luottamusta ei saada aikaiseksi. Pääomamarkkinaunionia on suunniteltu Euroopan unionin tukemiseksi. Valitettavasti puhuja pukuu niin nopeasti, ettei hänen sanomansa voida tulkata. Niin, lainsäädäntö kehys, pääomamarkkina, unionin taustalla on laaja. Siihen liittyy myöskin sääntöjä, jotka koskettavat rajat ylittäviä investointitoimia. Me olemme tyytyväisiä siihen, että euroaluetta koskevissa suosituksissa todetaan, että pankkiunioni ja päämarkkinaunioni pitää toteuttaa ja että jatketaan työskentelyä emun syventämiseksi. Kiitoksia. Kosor. Kiitoksia. Sitten Kosor edelleen Kroatian parlamentista. Poštovani predsjedavajući, poštovane kolegice i kolege, osim proveden... Kiitoksia. Institutionaalisten muutosten lisäksi meidän täytyy vahvistaa EUn arkkitehtuuria. Ja siksi EUn toimielinten ja jäsenvaltioiden täytyy valmistaa, että näitä sääntöjä pannaan täytäntöön. Jäsenvaltioiden pitää olla mukana koordinoinnissa ja niiden pitää tuntea olevansa osa näitä muutoksia. Nyt kun syvennetään rahaliittoa, meidän pitää edetä myöskin pankkiliiton osalta, meidän pitää luoda pääomamarkkinaunioni ja lisäksi meillä pitää olla suojelumekanismeja euroalueen tasolla. Kun ajatellaan Kroatian edistymistä, niin makrotalouden epätasapainoja on vähennetty ja olemme toimittaneet kirjeen. Haluaisimme liittyä euroon ja tätä ennen käyttiin rakentavaa vuoropuhelua komission, Euroopan keskuspankin ja jäsenvaltioiden kanssa. Ja keskustelujen aikana Kroatia on osoittanut, että se on valmis käynnistämään tämän prosessin. Ja toimielimet ovat osoittaneet, että poliittista tahtoa löytyy laajentaa euroaluetta. Kaikissa näissä kirjeissä Kroatia on sitoutunut 19 toimijan kuudella alalla – vahvistetaan pankkien valvontaa, vahvistetaan yhteistyötä Euroopan keskuspankin kanssa, lisätään vakauttamistoimia, torjutaan rahanpesua ja parannetaan tilastotietojen keruuta ja jakoa. Autetaan julkista sektoria ja vähennetään hallinnollista taakkaa. Kroatia haluaa päästä näihin tavoitteisiin tämän vuoden puolen mennessä. Eli Kroatia osoittaa olevansa hyvä ehdokas euroalueen jäseneksi. Poliitikoina meillä on poliittista vastuuta ja parlamenttien rooli on tässä mielessä keskeinen. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Seuraavaksi Mavridis Euroopan parlamentista. Thank you, Chairwoman. Kiitos puheenjohtaja aion puhua äidinkieltäni. Minä olen sitä mieltä, että reaalitaloudellinen lähentyminen kansantalouksiemme välillä on paras lähestymistapa eurooppalaisessa yhdentymisprojektissa. Meidän pitäisi näin vastata populisteille ja kaikille niille, jotka haluavat tuhota tämän eurooppalaisen vision jos onnistumme tässä eh, reaalisessa taloudellisessa lähentymisessä, niin meidän pitää ottaa seuraava askel. Ja eh, sitten, jos haluamme siinä onnistua, meidän pitää miettiä, millä välineillä. Minulla on joskus sellainen vaikutelma, että kaikki toistuu aina uudelleen. Muutama esimerkki kun katsotaan tätä EUn talouden ohjausjaksoa, niin me poliittisena ryhmänä olemme vuosia jo ehdottaneet, että sosiaaliset ja ympäristöpoliittiset kriteerit pitäisi ottaa mukaan EUn talouden ohjausjaksoon. Ja kun katsotaan tiettyjen talouspoliittisten välineiden rakennetta talous- ja rahaliitossa, niin no minähän olen taloustieteilijä. Me emme voi puhua yhteisten markkinoiden syventämisestä ilman, että viimeistelemme tämän pankkiunionin tässä on tietysti teknisiä ongelmia, mutta pitää sanoa aivan selvästi, että pääongelma on edelleen poliittinen kanta tietyissä jäsenvaltioissa, jotka ovat nousseet vastarintaan. Ja sitten vielä viimeiseksi EUn tavoitteet vuodeksi 2050 me haluaisimme oikeudenmukaista siirtymää, siirtymää, eh, mutta me tarvitsemme myös realistista siirtymää uudenlaiseen talouteen. Se on paras lähestymistapa kaikille, jotka ovat yhtä mieltä tästä eurooppalaisesta unelmasta. Sillä muutoin syntyy uusia ongelmia matkalla tähän tämän uuden vision toteuttamiseen. Thank you. Thank you very much. Kiitoksia. Ja sitten Bergeger Saksan liittopäiviltä. Sehr geehrtes Sitzungspräsidium, Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat, euroalueen hallintojärjestelmä perustuu hallitusten väliseen yhteistyöhön ja siihen nivoutuu myöskin kansainvälisiä sopimuksia. Ja näitä sopimuksia on tarkoitus nivoa unionin sopimukseen, muutta varovaisuutta peräänkuulutaisin. Me tarvitsemme, kuten kollega Perit sanoi, demokratisaatiota, mutta meidän täytyy huomioida myöskin kansallisten parlamenttien roolia silloin, kun verotuksesta ja talousarviosta on kyse. On tietenkin tärkeää, että six-pack ja two-pack sopimuksia täytyy tarkastella ja kasvu- ja vakaussopimusta on johdonmukaisesti sovellettava niin kriisi on osoittanut. Jos on joutunut ongelmiin, niin tarvitsemme selkeitä etenemissuunnitelmia. Tämä pätee myöskin silloin, kun kriisi, ja kriisi odottaa kulman takana. Meidän täytyy panostaa myöskin vihreään investointitoimintaan. Se pitäisi huomioida. Uudistukset pitäisi toteuttaa PCCL liittyen ja yhteiseen backstop-järjestelmään liittyen, mutta riskejä täytyy pankkien osalta vähentää. Se pätee muun muassa valtion velkoihin. Kaikki jäsenvaltiot pitää huomioida, vaikka ne eivät olekaan samalla linjoilla. Mitä tulee big budjetin, se on askel oikeaan suuntaan, kun jäsenvaltioiden väliset erot halutaan poistaa, mutta meidän tulee välttää päällekkäistä tukemista ja saan muistuttaa jo tässä vaiheessa siitä, että 280 miljardia euroa on vajeen taso tällä hetkellä, eli meidän täytyy varmistaa, että meillä on riittävästi varoja käytettävissä. Eli hallitusten välinen ratkaisumalli on mielestämme riittävä. Toki olemme valmiita tarkastelemaan ihan milloin vain muitakin hyviä argumentteja. Kiitoksia. Thank you very much. Now, Mr. Kiitoksia. Ja sitten Botsis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 Nykyinen finanssipoliittinen arkkitehtuuri kehitettiin vastauksena vuoden 2008 talouskriisiin, mutta nyt tämän arkkite- tämä arkkitehtuuri pitää sopeuttaa uusiin haasteisiin ja niihin kunnianhimoisiin tavoitteisiin, joita olemme asettaneet kun on tulossa näitä talouspoliittisia ja digitalisaation rahoittamia muutoksia, me tarvitsemme avoimuutta, meidän pitää vahvistaa luo, kansalaisten luottamusta, meidän pitää kantaa poliittista vastuuta, me tarvitsemme luotettavia talouspoliittisia sääntöjä. Näin vai näin voimme syventää ja laajentaa talous- ja rahaliittoa. Keskeistä on ennen kaikkea eurooppalainen talletussuojajärjestelmä. Se on aivan välttämätöntä, jotta voimme viimeistellä pankkiunionin. Lisäksi solidaarisuuden periaate pitää uusia jäsenvaltioiden välillä. Talletussuojajärjestelmän toteuttaminen on erittäin tärkeää jotta voimme taata kaikkien talletusten tasa-arvoinen kohtelu siitä, siihen katsomatta, missä maassa nämä talletukset on tehty. tehty. Näin voidaan vastata tähän paradoksaaliseen kehitykseen, jota on nähty tähän asti eurooppalaisella tasolla. Haluaisin kritisoida kovasti sitä, että budjettikuri säännöt ja nämä säästötoimenpiteet, jota määrättiin talouspoliittisen sopeuttamisohjelman yhteydessä. Kyproshan tämän koki aivan itse. Nämä toimenpiteet pakotettiin läpi, mutta sitten kun on kyse talletussuojajärjestelmästä, niin kehitys on aivan liian hidasta on nyt on sanottu, että ehkä se tulee vuoden 2024 jälkeen. Mm, Marquez. Kiitoksia. Ja sitten Marquez Euroopan parlamentista. Kiitoksia. Kun nyt ajatellaan tätä keskustelua, niin aluksi haluaisin todeta, että rahapolitiikka, jos sillä olisi pitänyt pelastaa euro, niin säännöt osoittivat, että se tapa olisi ollut liian tehotonta. Ja komissio puhui siitä, että sääntöjä tulkittaisiin vähän joustavammin. Ja Ecofinin puheenjohtajana puhuttiin kestävästä kasvusta ja että se pitää ottaa huomioon näissä hallintosäännöissä. Myöskin valtioiden tilit on pidettävä tasapainosta. Innovaatio, tutkimus ja myöskin se, miten Euroopan talouksissa säästetään, niin se on johtanut meidät tähän tilanteeseen. Meidän pitää saada apua investointeihin, erityisesti vihreisiin investointeihin. Me tarvitsemme myöskin osallistavampaa ohjausjaksoa, jossa puhutaan kestävän kehityksen tavoitteista ja koordinointi menetelmistä. Meillä pitää olla koordinoinnissa enemmän joustavuutta. Ja erityisesti me tarvitsemme syklien vastaisia eikä syklien myöntäisiä politiikkoja. Euroopassa meillä pitäisi olla euroalueen oma budjetti ja täydellinen pankkiunioni, kolmas pilari ja talletussuojajärjestelmä. Ja lopuksi vielä makrotaloudelliset epätasapainot. Meidän täytyy katsoa sekä alijäämä- että ylijäämämaita, koska muuten tilanne kyllä heikkenee nopeasti. Cyprus, sta. Kiitoksia sitten Stavro Kyprokselta. In my mother tongue. Tulen käyttämään äidinkieltäni kreikkaa. Nykyiset rahoituskehyksethän liittyvät tiukempaan rahoituspoliittiseen koordinaatioon. Tarkoituksena on lisätä vastustuskykyä finanssikriisien sattuessa. Mutta edelleenkin haasteita löytyy erinäisistä jäsenvaltioista – Jos haluamme tarttua näihin haasteisiin menestyksekkäästi, niin otettiin valitettavasti kaikkea muuta kuin avoimia ja selkeitä sääntöjä käyttöön. Tarkoitan tällä sitä, että sääntöjä on yksinkertaistettava ja sopeutettava nykytilanteeseen. Euroopan komissiohan ilmoitti järjestävänsä kaikkia tahoja kattavan kuulemistilaisuuden, eli minkälaisia puitesääntöjä tarvittaisiin rahoituspolitiikkaan liittyen, ja toivottavasti tämä on menestyksekäs kuuleminen. Tätä kautta ehkä nykyiset puitteet voidaan kehittää ja näin vastata menestyksekkäästi nykyhaasteisiin sillä mehän haluamme, että digitaalinen ja ympäristöpoliittinen siirtymä onnistuu. Lopuksi haluaisin todeta, että kansallisilla parlamenteilla on ikään kuin suodattava vaikutus, mikäli ne huomioidaan eurooppalaisessa ohjausjaksossa ja mikäli menettely on tehokas. Näin demokraattinen legimiteetti rahoituspoliittisen ohjauksen osalta vahvistuisi entisestään. Maratin. Kiitos sitten Luigi Maratin Italiasta. Just a couple of quick points. Kiitos. Muutama nopea huomio vain. Ensiksikin Mm, tästä BIIC-välineestä, lähentymistä ja kilpailukykyä edistävästä talousarviovälineestä. Sen muodostaminen näyttää mielestäni melko vaaralliselta. Tämä on, siinähän on erilaisia muotoja, jotka ovat sinällä hyviä, mutta me tarvitsemme tällaista vakauttamistoimintoa, vakauttamistoimintoa pitäisi siis vahvistaa eh, esimerkiksi työllisyyden tukitoimilla. Ja myös täytäntöpano on huonoa ja sijoitukset ovat puutteellisia. Eli jos tavoitteena on vakauttaa euroalueen talousarviota – niin silloin meidän pitäisi ottaa huomioon täytäntöpanon puutteet, jotka liittyvät eh, sijoituksiin, sijoitusmenoihin. Mm, näin ei voida asymmetristen shokkien edessä Euroopan taloutta vakauttaa. Haluaisin vielä puhua siitä, että miksi ei puututa todelliseen ongelmaan – että luotaisiin turvallisten omaisuusvarojen ja valtion velan tietyt rajat. Näin voitaisiin puuttua valtion velkan, Eli luotaisiin tällaisia turvallisia omaisuusvaroja ja, ja luotaisiin tiety, tietyt rajat valtion vela, velkamäärille tiettyjen pankkien taseissa – meillä ei ole varaa finanssipoliittisiin sääntöihin, jotka perustuvat ei havaittavissa oleviin muuttujiin sekä etukäteen että jälkikäteen. Meidän pitää keskittyä siihen, missä ulkoisvaikutusten lähde on euroalueella on yksi suurin ulkoisvaikutusten lähde ja se pitäisi olla tässä pääpainopisteenä. Kiitoksia. Nyt kysymyksiä ei enää oteta lisää, muuten ei riitä vastataan. Ja seuraavaksi Georgetski puolesta. Szanowny panie, szanowne panie przewodniczące, dzisiejszych... Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat. Puola tukee näitä uudistusohjelmia, ihan niin kuin toimme myöskin lähentymisen ja kilpailukyvyn välinettä. Haluamme lisää tukea uudistukselle erityisesti euroalueen ulkopuolisille maille. Meidän täytyy vahvistaa talouden lähentymistä Euroopan muihin maihin. Puola tukee sitä, että kun ajatellaan rahoituskehystä ja näiden välineiden talousarviota, niin meidän täytyy pitää kiinni joulukuun ehdotuksista. 723 tällainen suhde. Haluamme taata myöskin johdonmukaisuuden euroalueen välineiden ja euroalueen ulkopuolisten maiden välineiden välillä. Ja tässä prosessissa pitää ottaa huomioon myöskin, miten yksittäiset jäsenvaltiot vaikuttavat tähän ehdotettuun uudistuspakettiin. Puola pitää hyvänä sitä, että ehdotetut ratkaisut näiden ohjelmien osalta noudattavat talouden hallintoperiaatteita ohjausjaksossa. Ja Puola katsoo, että uusilla toimilla pitäisi lisätä lähentymistä EU:ssa ja yksittäisissä jäsenvaltioissa. Meidän ei pidä syventää tämän hetkisiä jakolinjoja EU:ssa. Kiitos. Now I... Kiitoksia. Ja seuraavaksi Difatio Euroopan talous- ja sosiaalikomiteasta. Eli kasvustrategian esittelijä. Kiitoksia. Kuten totesitte, olen käsitellyt tätä kestävää kehitystä ja ohjausjaksoa. Se liittyy tasa-arvoon. Ja tärkeää on, että Euroopan ohjausjakso, jota nyt käsitellään, se pohjautuu pitkän aikavälin strategialle. Se on äärimmäisen tärkeää. Pitkän aikavälin strategian pitää ratkaista ongelmia, jotka liittyvät vihreän kehityksen sopimuksen täytäntöönpanoon ja digitaalisen siirtymään, joka vaikuttaa hyvin paljon työelämään ja yrittäjyyteen. Eli on tärkeää auttaa ja koordinoida näitä toimia julkisilla investoinneilla, koulutuksen, innovoinnin, tutkimuksen kautta. Ja tällä tavalla voidaan edistää näitä julkisia ja yksityisiä investointeja. Meillähän on yksityisiä investointeja jo julkisissa hankkeissa. Ja kun ajatellaan nyt tätä tilannetta, niin on erittäin tärkeää, että kasvu- ja vakaussopimusta uudistetaan. Komissio on nyt nimittänyt tämän taloushallinnon uudistamiseksi ja me pidämme tätä uudistusta erittäin tärkeänä ja kuuntelin sitä, mitä komission jäsen Gentiloni sanoi. Eli ei ole tarkoitus vahvistaa tai heikentää sääntöjä, vaan tavoitteena on päivittää niitä sillä tavalla, että niillä on toivottu vaikutus tulevaisuuteemme. Ja meidän täytyy katsoa myöskin sosiaalista pilaria. Ja Erityisesti meidän täytyy ottaa huomioon kansalaisyhteiskunta. Esimerkiksi talous- ja sosiaalikomiteassa ja myöskin yksittäisissä jäsenvaltioissa. Sillä tavalla niiden voidaan ottaa hallintokysymyksissä. Kiitos. Very much. Now we move on to Mrs. Mm, Marquez. Uh, Kiitoksia. Sitten Marquez Euroopan parlamentista. Vou falar em português. Uh, e gostaria... Tulen käyttämään portugalin kieltä. Saanen muistuttaa teitä seuraavasta seikasta. Ensinnäkin kiitokset näistä kaikista kommenteista. On hienoa, että Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamenttien jäsenet voivat keskustella tämän tärkeää asiaa. Tällainen mahdollisuus minulle on tarjoutunut aikaisemmin, kun kansalliset parlamentit keskustelevat keskenään, ja nämä ovat hyvin opettavaisia tapahtumia. Voimme keskustella toistemme kanssa ottaen huomioon se seikka, että toimivaltuutemme poikkeavat, mutta jos puhutaan kansallisista ja Euroopan parlamenteista, niin jokaisella on roolinsa silloin, kun eurooppalaista politiikkaa muovataan. Muutama huomio. Ensinnäkin emun syventäminen ja laajentaminen. Kun romalaiset sopimukset vuosipäivää vietettiin, niin todettiin, että jos emuun ei kosketa, niin järjestelmä ei voi edetä ja me olemme seuranneet, mitä on tehty ja poliittiset päätökset on menneisyydessä tehty hyvinkin hitaasti, mutta mikä on tämänhetkinen asian laita? Ihan hiljattain hyväksyttiin suunnitelma emun kehittämiseksi ja sitten vihreän kehityksen ohjelma ja kasvu- ja vakaussopimus. Jos siihen halutaan vihreä kehityksen ohjelma liittää, niin se edellyttää siirtymäkauden käyttämistä, se edellyttää lisää joustoa ja lisää jousto tarkoittaa mutkikkuutta, mutta meidänhän pitäisi päästä yksinkertaistettuun sopimukseen. Mutta miten se onnistuu? Miten nämä tekijät voidaan saada yhteen yhtälöön, eli joustavuus ja yksinkertaistaminen? Toimin esittelijänä myöskin monivuotisiin rahoituskehyksiin liittyen ja siksipä kysyisinkin euroryhmän puheenjohtajalta seuraavaa. Hän kylläkin mainitsi asiasta, mutta kysyisin, että miten BICC-väline huomioidaan rahoituskehyksissä. Go from Italy. Kiitos sitten Italiasta. Pesco. Ringrazio tutti a partire da lei, presidente. Kiitoksia kaikille näistä puheenvuoroista. Haluaisin korostaa nyt tätä uutta elementtiä keskustassa, eli omat varat, kun rahoitetaan uudistuksia. Eli omilla varoilla saattaa olla vaikutus sitten eri maiden verotuloihin, eli ehkä olisi hyvä löytää muita rahoitusväyliä, esimerkiksi Euroopan keskuspankki tai sitten euroobligaatiot. Tässä puhutaan nyt ympäristöstä, mutta voitaisiin ajatella tätä juuri ympäristönsuojelun kannalta. Eli Euroopan keskuspankin politiikka on varmaan pitänyt inflaation alhaalla, mutta meidän pitäisi vielä tehdä jotain talouden elvyttämiseksi. Eli kun ajatellaan finanssipolitiikkaa, niin se ehkä ei ole ollut ihan kohdallaan. Ja haluaisin nyt korostaa sitä, että välineet, joita on käytetty tässä tapauksessa, niin ehkä se ei ole saapunut reaalitalouteen asti. Italiassa on paljon mikroyrityksiä ja ikävä kyllä nämä varat eivät ole ulottuneet näihin mikroyrityksiin. Eli tarvitsemme uusia välineitä, jotta voimme tukea reaalitaloutta. Ja ehkä voitaisiin uudelleen miettiä vähän EKPn tehtävää. Sehän pitää inflaation alhaalla tasolla, mutta ehkä pitäisi miettiä myöskin vähän työllisyyttä. Ja sitten talletussuoja. Haluaisin kiittää Domborskia tästä. Meillähän on direktiivi, joka liittyy tähän, eli että näillä säästöjä, säästöjen varoja käytetään pankkien ongelmien ratkomiseen, se on hiukan ongelmallista. Eli sitten lopuksi vielä on puhuttu hyvin paljon pankkiunionista ja pääomaunionista, mutta meidän täytyy muistaa, että kaiken tämän takana on ihmisiä, jotka ovat pulassa. Esimerkiksi Italiassa hanke, jolla autetaan ihmisiä, jotka ovat vaarassa menettää asuntonsa. Mr. Garavaglia. Kiitos sitten Garavaglia Italiasta. Sì, grazie Presidente. Kiitoksia. Pari lyhyttä kysymystä. Pääministeri Gualtieri pari viikkoa sitten puhui siitä, miten voidaan toimita tällä politiikan alueella – Ja sitten toinen asia. Meillä on erityinen ongelma Italiassa, mutta se koskee koko Eurooppaa. Eli kasvu on hyvin vähäistä. Tämä vuosi on hankala. Viimeinen vuosi neljännes oli erittäin huono. Ja tästä vuodesta, jos hyvinkään tulee nolla, kasvun vuosi. No PK-yrityksillä on ongelmia. On puhuttu siitä, että haluttaisiin auttaa näitä yrityksiä, mutta senttiäkään ei ole nyt tullut pk avuksi reaalitaloudessa. Eli mitä tälle asialle voitaisiin tehdä? Now, Mr. Seuraavaksi Mikalev Maltalta. Grazie, signora president. Kiitos puheenjohtaja. Me voimme vakauttaa valuuttamme, mutta emme pelasta mitään, me puutu myös sosiaalisiin ja ympäristönsuojelun haasteisiin. Kansallisella tasolla Maltalla on nähty suurinta BKT-tasoa, kasvun tasoa, mutta me olemme ryhtyneet toimiin, joilla voimme vastata tule- mahdolliseen tulevaan kriisiin myös. Emme olisi, olisi rehellisiä emmekä noudattaisi eurooppalaisia per, periaatteita, jos solidaarisuus tarkoittaisi vain rahaa politiikan solidaarisuutta, kun Malta on yksi pienimmistä jäsenvaltioista. Me odota, odotan illalla tule, innolla tulevaisuutta, jolla varmistetaan eh, ei pelkästään talletukset, vaan elämäntapaamme. Odotan illolla Euroopan vihreän kehityksen ohjelman toteuttamista mutta myös sosiaalista, sosiaalista uutta sopimusta. Kiitos Miriam Dallin. Voimme vahvistaa Eurooppaa, mutta myös muuttaa liiketoimintaamme ja politiikkaamme. Meidän ei pitäisi hukata aikaa pitäisi katsoa tulevaisuuteen ja luoda mekanismi, jonka ansiosta kansalaiset ovat hyvän hallintotavan keskipisteessä. Tämä ei tarkoita sitä, että yksi koko sopii kaikille, vaan se tarkoittaa joustavia finanssipoliittisia mekanismeja, jotka sallivat jäsenvaltioiden kehittyä yhtenäistyneessä Euroopassa. Kiitoksia. Ja sitten Vähämäki Suomesta. Kiitos puheenjohtaja. Puhun suomeksi. On aivan oikein, että talousohjausmekanismia uudistetaan, mutta on myöskin mitattava oikeita asioita, tehtävä se uudistaminen älykkäästi. Eli täytyy kiinnittää jatkossa huomiota vaikkapa tuottavuuden kasvuun, siihen miten tuottavuutta saadaan lisättyä. Samalla myöskin finanssipoliittisten sääntöjen tulisi olla hyvin selkeitä. Itse asiassa, jos me haluamme pelastaa emun, niin jokaisen maan tulee vahvistaa omaa tasauskykyä, eli vähentää velkaantumista, sopeuttaa ja tasapainottaa julkinen talous. Ennen kaikkea on nostettava tuottavuutta sekä kilpailukykyä. Vaihtoehto tälle tietenkin on se, että katkaistaan valtioiden ja pankkien välinen kohtalon yhteys siten, että aletaan vaikka nostamaan valtion lainojen pääomavaatimusta pienin askelin. Noin yleisesti ottaen yhteisvastuun kasvattaminen se on hyvin ongelmallista, koska se heikentää kansallista päätösvaltaa ja samalla heikentää budjettivaltaa kansallisvaltioissa. Uudistusten tukiohjelma kasvattaa komission valtaa toisaalta sillä voidaan saavuttaa jotakin sellaisia hankkeita, mitkä muuten eivät menisi läpi, mutta uskoisin, että meidän täytyisi luottaa kansallisiin päättäjiin näissä uudistusasioissa. Thank you very much. Now uh, our last uh, speaker, uh, Mrs. Uh... Kiitoksia. Sitten vielä viimeinen puhuja, Mariori Kreikasta. Κυρία Πρόεδρε, το ενδιαφέρον της σημερινής συνάντησης... Kiitoksia. Tänäinen kokous on hyvin mielenkiintoinen. En usko, että oikeasti voidaan syventää talous- ja rahaliittoa, jos ei ole Euroopan tason hallinnointia. Ja nämä elementit pitää yhdistää. Mielestäni meidän täytyy nyt hyödyntää Sentenon ja Domborovskin asiantuntemusta näissä asioissa. Ja meidän täytyy käydä Euroopan tasolla vuoropuhelua ja miettiä, miten näitä sopimuksia mahdollisesti pitäisi muuttaa. Tätä nyt ei voida tehdä vain silloin tällöin tai osittain, meidän täytyy myöskin muistaa, mitä kansalaiset haluavat ja tarvitsevat. Tämä ei myöskään saa olla vuoropuhelu, josta ei ole mitään käytännön hyötyä. Ei. Meidän täytyy miettiä, mihin pyrimme politiikallamme. Haluamme ylläpitää tilannetta, joka on aiheuttanut ongelmia ja joka ei tyydytä poliitikkoja eikä kansalaisia, vai haluammeko muuttaa tilannetta? Jos haluamme muutoksia, niin meillä pitää olla erilaista hallintopolitiikkaa ja ainoastaan tällä tavalla pystymme vaikuttamaan reaalitalouteen. Puhun nyt palkkivalvonnasta ja kasvu- ja vakaussopimuksesta. Kiitos. No, thank you very much. Now... Kiitoksia. Ja nyt puheenvuoron saavat vieraamme. He saavat lyhyet vastauspuheenvuorot. Ensimmäisenä Bravo Maricelli, mennään tässä samassa järjestyksessä. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. No, I'll now try to really... Kiitos, yritän puhua lyhyesti, sillä sanoisin, että näiden näin hedelmällisen ja rakentavan keskustelun ja jälkeen ja näiden kysymysten jälkeen on hyvin vaikeaa vastata näin lyhyessä ajassa kyllä, mutta voimme ehkä sanoa, että olemme samaa mieltä siitä, että olemme ottaneet opiksemme viimeisestä kymmenestä vuodesta, kun finanssipoliittiset talouspolitiikan ohjaussäännöt muutettiin, jotta pystyttiin vastaamaan mittavaan maailmanlaajuiseen talouskriisiin myös EUn tasolla. Jokainen eh, omista jäsenvaltioista käsin voi kertoa omista kokemuksistaan, mutta tärkeää on myös, että Euroopan unioni kokonaisuudessaan eh, ymmärtää, miten tärkeää on uudistaa näitä finanssipoliittisia sääntöjä ja talouden ohjausjärjestelmää. Tänä aamuna meillä oli ECOFIN neuvoston kokous ja tämän keskustelun aluksi komissio eh, esitteli tämän uudelleen tarkastelun. Kävimme hedelmällisen keskustelun asiasta. Jatkamme tätä keskustelua, sillä eh, sekä täällä sekä Euroopan parlamentin että kansallisten parlamentin jäsenet mainitsivat usein, että ei ole yhtä yksittäistä lähestymistapaa tähän tilanteeseen. Meidän pitää kaikkien ottaa huomioon kasvun kestävyys, taloudellisten indikaattorien parantaminen. Ja samalla pitää myös muistaa se, että kun meillä on tämä tietty kokemus, niin saattaa tulla myös tulevaisuudessakin kielteisiä yllätyksiä eteen. Kiitos tästä rakentavasta keskustelusta. Odotamme innolla yhteistyötä näiden asioiden parissa ja olen varma, että lopujen lopuksi löydämme yhteisen johtopäätöksen ja ennen kaikkea yhteiset toimet. Kiitos. Mario Centeno. Kiitos sitten Mario Centeno. Thank you and I would also like... Paljon kiitoksia. Minäkin haluan kiittää kaikkia näistä kommenteista ja kysymyksistä. Minulla on ilo ja kunnia olla täällä läsnä ja seurata keskustelua. Tämä on selkeä osoitus siitä, että olemme sitoutuneet Euroopan hankkeeseen. Muutamia suoria kysymyksiä esitettiin, joten minäpä yritän suoraan vastata niihin ja sitten vielä lopuksi lausua muutaman sanan tähän koko aihealueeseen liittyen. Kollega Slutvik, toden totta, avoimuus on kaiken A ja O silloin, kun demokraattiset instituutiot toimivat. Tämä pätee Eurooppaan me olemme lis- avoimuutta lisänneet euroryhmässä. Viime vuonna hyväksyttiin ehdotukseni koskien asiakirjojen tallentamista ja eurotyöryhmään liittyen. Sillä nyt on omat sivustonsa lisäksi esityslistat ja päätelmiäkin on tarkoitus julkaista. Nekin löytyvät sitten nettisivuilta. Me jatkamme politiikan arviointia jatkossakin ja olemme valmiita parantamaan sitä. Avoimuuspolitiikka on käytännössä sen suuntainen kuin Ekofinissä ja me jatkamme tällä tiellä. BIC on erittäin tärkeä silloin, kun puhutaan euroalueen hallinnoinnista. Johtajat voivat päättää BICin laajuudesta. Se on uusi välineenä ja sitä ei ole tarkoitus rahoittaa muiden politiikka-alojen kustannuksella. Minä luotan päätöksentekijöiden päätöksenteko kykyyn, eli että riittävät varat löydetään mandaatin toteuttamiseksi, eli lähentymisen ja kilpailukyvyn lisäämiseksi. Kiitoksia. Kiitos sitten Valliston Broskes. Thank you, uh, madam, uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisat jäsenet. Ehkä palaan muutamaan kysymykseen, jotka tulivat esille. Aika monet kysyivät finanssipoliittisten sääntöjen uudistamisesta six-pack ja two-pack. Ja mitkä ovat sitten seuraavat vaiheet? No tarkastelemme juuri yksinkertaistamista ja nyt tarkastelemme myöskin sitä, miten voitaisiin siirtyä pois näistä rakenneepätasapainoista. Niitä on erittäin hankala käyttää indikaattoreina – Eli meillä pitäisi olla sitten menoihin liittyviä indikaattoreita. Eli me työstämme siis yksinkertaistamista ja mietimme sitä, miten finanssipoliittisia sääntöjä voitaisiin käyttää, jotta saataisiin enemmän investointeja, erityisesti kun ajatellaan talouden vihertämistä ja digitaalista kehitystä. Meidän täytyy löytää oikea tasapaino koska kestävyyskin on merkittävä. Ja meidän täytyy luoda konsensus näissä asioissa. Eli kun puhutaan mahdollisista seuraavista vaiheista, niin voimme olla varmoja siitä, että tilanne on parempi kuin aikaisemmin. Nyt on käynnistetty laajat kuulemiset. Eilen jo käytiin euroryhmässä keskustelua ja tänään Ecofinissa. Ja nyt sitten käymme täällä tätä keskustelua. Mutta kaikki sidosryhmät ovat tervetulleita antamaan palautetta kuulemisista, jotka on määrä saada päätökseen tämän vuoden puoliväliin mennessä. Monet kysyivät sitten talous- ja rahaliiton syventämisestä. Meidän pitää tosiaan saada pääomamarkkinaunioni ja pankkiunioni valmiiksi. Meillähän on budjettivälineitä, jotka liittyvät lähestymiseen ja kilpailukykyyn, ja komissio on valmis tukemaan tätä työtä. Sitten kysyttiin vielä hallitusten välisestä luonteesta monien järjestelyiden osalta euroalueella. Komissiokin tukee sitä, että siirryttäisiin yhteisömetodiin Tämä koskee esimerkiksi sitä, että finanssipoliittinen sopimus otetaan mukaan sääntöjen piiriin ja sitten vakausmekanismista tehtäisiin oikeudellinen puite. Jäsenvaltiot tällä hetkellä toimivat hallitusten välisellä tavalla myöskin näissä uudistuksissa, mutta ajan mittaan meidän pitäisi yhä enemmän soveltaa yhteisömetodia. Sitten kysyttiin vielä euroalueen laajentumisesta ja Kroatiasta. Me teemme läheistä yhteistyötä Kroatian viranomaisten kanssa, mitä tulee näihin alustaviin sitoumuksiin, jotta voidaan varmistaa onnistunut siirtymä euroon. Teemme yhteistyötä myös Bulgarian viranomaisten kanssa, No kun ajatellaan nyt näitä sitoumuksia Kroatian osalta, niin Kroatia on ihan oikealla tiellä ja on pitänyt kiinni sitoumuksistaan. Esimerkiksi valvotaan sitä, miten pankkijärjestelmä toimii. Ja Euroopan keskuspankki sitten julkistaa tämän analyysin pikapuoliin. Mutta komission puolesta voin sanoa, että euroalueen laajentuminen on avoin ja sääntöihin pohjautuva prosessi. Ja me pidämme hyvänä sitä, että maat pyrkivät euroalueelle ja olemme valmis tukemaan näitä maita. Kiitos. Paolo Gentiloni. Kiitos sitten Paolo Gentiloni. Uh, thank you, Madam President. Kiitos puheenjohtaja. Muutama huomio minulta. Ensinnäkin on totta, että meidän pitäisi edelleen kiinnittää huomiota taloutemme ulkoisiin tekijöihin. Pitäisi vähentää riskejä ja koordinoida finanssipolitiikkaamme. Mehän kaikki tiedämme, että meillä on 27 erilaista finanssipoliittista lähettymistapaa mutta meidän pitäisi olla tietoinen siitä, että ilman vahvempaa koordinointia, mehän olemme jo saavuttaneet paljon politiikan koordinoinnissa, mutta ilman vahvempaa politiikan koordinointia emme pärjää. Rahapolitiikka ei voi yksinään vastata näihin monimutkaisiin tilanteisiin. Toiseksi Täällä kysyttiin Euroopan vakausmekanismista. Kyllä siitä on yleinen sopimus olemassa, mutta neuvottelut jatkuvat useista yksityiskohdista tai toissijaisista näkökohdista. Nämä neuvottelut jatkuvat. Tällä kaudella Mario Senten on euroryhmän puheenjohtajuuskaudella. Lisäksi haluaisin vielä sanoa, että kyllä meillä on erimielisyyksiä tietyistä valinnoista, kun kuulen, että on hitaasti edistytty talous- ja rahaliiton syventämisessä. Kyllä se on totta, se johtuu osittain myös prosessin hankaluudesta, mutta ihan rehellisesti sanottuna tämä kyllä johtuu ennen kaikkea poliittisesta erimielisyyksistä. Niitä on olemassa myös kun keskustelemme talouden ohjausjärjestelmän uudistamisesta. On olemassa poliittista erimielisyyttä siitä, miten voimme luoda yksinkertaisemmat, mutta silti joustavat säännöt, kuten pyysitte. Tämä ei ole mikään helppo yhtälö. Minun ainoa viestini erityisesti kansallisille parlamenteille on se, että näiden erimielisyyksien voittamiseksi EU-toimielimet tarvitsevat poliitt- myös poliittista painetta ja kansallisten parlamenttien ja hallitusten osallistumista tähän keskusteluun. Ei tähän ongelmaan ole mitään teknistä ratkaisua ilman poliittista painetta ja poliittista, poliittista osallistumista. Tästä syystä on hyvä, että me, meillä on tämä parlamentaarinen viikko uuri nyt käynnissä. Kiitos. Fabio Kiitoksia sitten vielä Fabio Panetta. Thank you, Chair. Well, first... Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Alkuun saaneen kiittää teitä tästä keskustelusta. Monia mielenkiintoisia huomioita esitettiin. Aika on kortilla, joten en voi kommentoida kaikkia kuulemaani, mutta haluaisin korostaa tiettyjä seikkoja. Useat muistuttivat siitä, että pääomamarkkina, unioni ja pankkiunioni olisi toteutettava, saattava loppuun pitää paikkaansa. Näin syventämistä voidaan toteuttaa, lisätä kilpailukykyä, lisätä riskien jakoa investoijien kesken ja jäsenvaltioidenkin kesken. Ja meidän täytyy myöskin ehtoja muuttaa, niin kuin täällä on useampaan otteeseen todettu. Täällä todettiin myöskin, että sisämarkkinat pitää saattaa loppuun. Näin kaikilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet saada rahoituslähteitä käyttöönsä. Eli tämä edellyttää vielä voimakkaampaa ponnistelua pankkiunionin ja pääomamarkkinaunionin toteuttamiseksi, mutta tämä liittyy myöskin keskuspankin keskeisimpään toimintaan sillä pääomamarkkinaa toiminnan syvintäminen lisäisi myöskin euroalueen vastustuskykyä silloin, kun shokkeja ilmenee. Ja riskinjako mahdollisuus olisi hyväksi myöskin rahaa poliittisesta näkökulmasta katsottuna. Mitä tulee pankkivalvontaan, niin edistystä on saatu aikaiseksi varsinkin viime kuukausien aikana. Nyt on siirrytty ennakoivampaan ja läpinäkyvämpään, eli parempaan valvontaan. mitä tulee turvallisuusomaisuus eri, niin meidän täytyy huomioida, että julkisen rahoitukseen liittyvä tilanne täytyy parantaa. Meidän täytyy panna säännöt vain täytäntöön. Ja lisäksi täällä todettiin, että rahoitusmahdollisuuksia varsinkin pienten yritysten osalta tulisi parantaa. Jos katsotaan rahoituskustannuksia varsinkin PK-yritysten suuntaan, niin rahoituskustannukset yritysten osalta ovat laskeneet huomattavasti kaikissa maissa ja pankkilainojen määrä on kasvanut. On tietenkin selvää, että rahapolitiikka yksistään ei johda lainoituksen lisäämiseen. Me tiedämme, että kysyntää kyllä löytyy muualla kuin rahoitusalalla. Tutkimukset ovat tämän osoittaneet, mutta Kuten jo aikaisemminkin totesin, lainotuksen määrä on lisääntynyt, mutta meidän täytyy myöskin katsoa muita tekijöitä. Eli mitä olisi tapahtunut, jos EKP ei olisi näihin toimiin ryhtynyt, eli tilanne olisi huomattavan paljon huonompi. Mitä tulee järjestämättömiin lainoihin, pääomasuhde paranee entisestään ja tämä johtuu siitä, että taloudellinen ilmapiiri on parantunut viime vuosien aikana, kasvu on vakaut, vakautunut, vaikkakin se on vaatimattomalla tasolla, mutta kyllä pankkien tilanne monissa maissa on parantunut. Toki heikkouksia vielä löytyy, mutta niihin täytyy puuttua interventiotoimin, jotta päästään kansalliselle tasolla kasvun tielle. Siinäpä kaikki omalta osaltani. Kiitoksia. Eh, kiitos sitten. Gunzana Peric vielä loppupuheenvuoro. Eh, eh, kiitos. Kun puhutaan tästä aiheesta ja kiitos kaikille vielä osallistumista tähän keskusteluun, kun puhutaan tästä aiheesta, mitä Kroatia haluaa, on se, että euroaluetta laajennettaisiin myös meidänkin maahamme. Tästä syystä me haluaisimme tämän osan muiden jäsenvaltioiden tapaan myös saada käyttömeen. Mitä Euroopan unioni on tähän asti on luonut, ovat uusia instituutioita. Osin on siirretty auktoriteettia EU-tasolle esimerkiksi pankkivalvonnan kohdalla. Tämä tarkoittaa sitä, että Euroopan unioni ja Euroopan talous- ja rahaliitto ovat laajentuneet. Pankki unionin myötä tämä työ ei ole vielä saatu aivan loppuun asti vietyä, mutta meidän on siis saatava viimeisteltyä pankkiunionin tällä talletussuojajärjestelmällä ja takuujärjestelmällä, jotta voimme vähentää riskejä. Pankkiunionissa vastuu talletussuojasta on oltava Euroopan unionin tasolla. Sama, sama pätee tätä mm, yhteistä varautu- tähän yhteiseen varautumisjärjestelyyn. Kollegat mainitsivat myös kryptovaluutoihin liittyvät riskit. Nämä ovat kaikki tärkeitä seikkoja. Pitää analysoida kaikki riskit ja lisätä luottamusta talousjärjestelmään koko Euroopan unionissa Kiitos osallistumisesta. Haluaisin nyt tämän istunnon päättää tähän tämän istunnon ää, äh, talous- ja rahaliiton syventämisestä ja laajentamisesta. Kiitoksia, eli päätämme kokouksen. Muistuttaisin vielä, että jatkamme keskustelua Ekon valiokunnassa, joka käynnistyy 15 minuutin kuluttua liittyen kansainväliseen verojärjestelmään. Ja siellä on puhuttu myöskin sitten rahoituspalveluista. Kiitoksia ja nähdään toivottavasti kohta.